julkaistaan pöytäkirjoissa ja kolmen, matkan, kolmen kuukauden aikaraja, parla, joka parlamentilla on käytössään, alkaa huomisesta. Nyt sitten alkaa keskustelu mm, ensisijaisista tiedusteluista 130b artikla tänään aiheena